Colleagues, my apologies for... Kollegat, pyydän anteeksi, että otin Paolo Kostan tavan mukaisesti tavakseni tulla kokoukseen myöhässä. Luvallanne aivan ensimmäiseksi haluaisin suorittaa äänestyksen, joka meidän täytyy tehdä IMKON kanssa yhteistyössä. Puheenjohtaja korjaa, siis kyseessä on IMKO-valiokunta. Teknikot tarvitsevat viisi minuuttia aikaa virittääkseen koneet uudestaan ja sillä välillä sitten anteen puheenjohtajan ilmoitukset ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli, eli jos ensin suoritamme tämän äänestyksen e-call-järjestelmästä, eli lähdetään liikkeelle siitä. Ja jos oma ryhmäni antaisi minulle äänestyslistan, niin olisin siitä kovin kiitollinen. No ainakin tässä kanssapuheenjohtajallani on oma listansa. No otan EPPn listan oikein mielelläni. Thank you very much. <laughs> Suurkiitokset. Okay, I'll, I'll do a check anyway. Um, okay, can we first of all... Eli voimmeko ensin tehdä koeäänestyksen? Äänestys alkaa. Äänestys Ovatko kaikki äänestäneet? Keith, paina nappulaa. Yeah, no, there's, there's, there's, um, Keith, yeah, go on, Keith. Keith, painappa nyt nappulaa. God knows. no, it's the other way, I think. The system works, we could stop it. Okay, we haven't got Täällä ei ole liika ääniä. Kenellä ei ole äänestyskorttia mukana? vain yksi, eli luvallanne näytätte sitten sormella, miten äänestätte, ja tämä sopii varmaan kaikille. Eli aloitetaan. Oma-aloitteinen mietintö e-callista uusi palvelu kansalaisille, Sehnalova Koh, kappale yksi kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä kompromissi kaksi? Äänestys alkaa. Right. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 35-26. Seuraavaksi 42. Tämähän on niin kuin raamattua selaisi. 42 kohilta puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä? 42 äänestys alkaa. Ja yksi lisääni. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi menemme kompromissi kolmoseen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50, suullinen tarkistus Aldelta. He haluavat lisätä sanan julkinen ennen sanoja equal service. Ja vastustaako kukaan suullista tarkistusta, jos ei, niin suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53. Suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Jos ei, niin suullisine tarkistuksinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä? Tarkistus 58. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 on vedetty pois. 69 Marineskulta puolesta vastaan. Tyhjää. Otetaan uusiksi siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siellä jo kädet EPPssä näyttävät hieman väsyvän. 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 70 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 72, 3 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 75 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 76 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86. Tämä on lisäys kompromissiin seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87. Jälleen kerran lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 on vedetty pois. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 112. 113 tikaulta. Vieläkö olette kärryillä, siis 113 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120. Se on kaatunut. Kompromissi kolmen takia, eli kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 127 äänestys alkaa. No nyt sinulla on siis kortti mukana. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 herra Kohilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 raukeaa, eli kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan seitsemän, seitsemän puheenjohtaja korjaa, siis seitsemän herra Kohilta ja Sehnalovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Voimmeko tarkistaa? Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa ilman sanaa ulkomailla ja sitten toinen osa, jossa on mukana sana ulkomailla. Eli tarkistus 10 ilman sanaa ulkomailla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sana ulkomailla mukaan luettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta Against. vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22, se on kielellinen muutos, eli sitten kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 58 puolesta 4 vastaan 8 tyhjää hyväksytty. Onnittelut Sehnalovalle ja Kohille. Mr. Harbour. Herra Harbour. Chairman, ladies and gentlemen, um, on behalf of the internal market... Sisämarkkinavaliokunnan puolesta haluaisin kiittää Brian Simpsonia ja hänen kollegoitaan äh, kuljetusvaliokunnassa ja kiittäisin myös omaa tiimiä IMKO-valiokunnassa. Yhteistyömme on ollut oikein menestyksekästä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten valiokunnat kykenevät tois, työskentelemään rakentavasti yhdessä. Meillä on ollut sali täynnä äänestäjiä. Ihmiset ovat selvästi kiinnostuneita aiheesta. Ja varmasti voimme tulevaisuudessakin työskennellä yhdessä rakentavalla tavalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja huomenna ja torstaina meillä on oman valiokuntamme kokous. Pelkään, että aika moni lähtee täältä ei siksi, että emme olisi kiinnostuneita teidän esityslistasta, vaan siksi, että meillä on oma kokous huomenna. Kiitos. Kiitos Malcolm. Vastavuoroiset kiitokset teidän valiokunnallanne ja itsellesi. Onnea kokouksillenne huomenna. Jatkamme omiamme. Paljon kiitoksia. Okay, Tran team, don't go away. Tran tiimi, älkää lähtekö. Tran tiimi. Nyt siirryn koordinaattorien kokouksen päätöksiin. I asked that all other meetings other than the Transport and Tourism Committee be held outside. Voitaisiinko kaikki muut kuin valiokuntaan liittyvät keskustelut käydä tuolla ulkopuolella? Thank you. Okay, we ready to go again, guys? Can you switch the machine off then? Not yet. Uh, they're going to do it, aren't they're they? They're going to do it. Okay, guys. Thank you. Let me go on now. No niin, sitten puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksistä. Ensinnäkin esittelijöiden nimitykset liittyen kansallisten kansalliset järjestelyt, jotka liittyvät kevyisiin ajoneuvoihin. Ja koordinaattorien suositus on, että valmistelemme tästä oma mietinnön tästä komission tiedonannosta. Ja se yhdistetään sitten tulevaan eurooppalaisen sähköiseen tietulijärjestelmään, josta komissio tulee esittämään ehdotuksen. Eli teemme tästä oma mietinnön ja yhdistämme tämän sitten siihen ehdotukseen, joka komissiolta on tulossa. Sitten kakkos- ja kolmoskohdassa suositus on, että emme tee mitään kohdassa neljä. Euroopan keskuspankki. Sitten viisi puiteohjelmat, kuusi, neuvoston korjaava päätös liittyen sopimukseen ajoneuvojen suhteen ja seitsemän YK on talouskomitea, kahdeksan pöytäkirjaa, euro-välimerisopimus, Eli näissä ei tehdä mitään. Sitten yhdeksän komission tiedonanto Euroopan parlamentille kilpailupolitiikka 2011. Päätös oli, että laadimme tästä lausunnon ja EKR-ryhmä saa sitten sen hoitaakseen. 10, 11 ja 12 kohdat. Eli sääntö 120. Silvestris koordinaattorit päättivät, että ei ryhdytä mihinkään välittömiin toimiin, mutta varmistamme, että päätöslausumat, jotka on hyväksytty, otetaan huomioon seuraavassa mietinnössä, jossa käsitellään näitä aiheita. Kohta 13. Sopimus Moldovan kanssa ei toimia. 14. Komission henkilöstön työasiakirjaa liittyen tukitoimenpiteisiin ei toimia. Kohta 15 itäinen kumppanuus ei toimia. 16. Uusi eurooppalainen naapuruspolitiikka ei mitään toimenpiteitä. 17. Luottamuksen lisääminen ja kuluttajien luottamuksen lisääminen ei toimia. Ja 18. Lausunto Bulgarian lähentymisohjelmasta ei toimenpiteitä. Onko jotain huomioita näihin? Meillä on ollut kolme kuukautta ja sitten oli vain kaksi ilmoitusasiaa ja sitten kolmantena kuukautta onkin sitten 19 ilmoitusasiaa. Eli tämä nyt vain komissiolle tiedoksi. Sitten matkailutyöryhmä. Päätöksenä oli, että päätetään tämän työryhmän kokoonpanosta viisi EPPstä, kolme STPstä, yksi vihreä, yksi QSta, e yksi EKRstä ja yksi EFDstä, yksi sitoutumaton Tämä pohjautuu väljästi Dontin järjestelmään, mutta tämä nyt ei välttää sit, estä sitä, etteivätkö muut MEPit voisi olla mukana näissä työryhmän kokouksissa. Mutta meidän täytyy perustaa tällainen työryhmä, joten se täytyy nyt muodollisesti perustaa. Siihen täytyy lyödä lukkoon tietyt lukumäärät, mutta kaikki ovat siis tervetulleita. Työryhmän puheenjohtajana on puheenjohtaja ja pysyvä esittelijä Vidanza – on sitten varapuheenjohtaja, eli EPPlle jää vielä neljä paikkaa sen lisäksi. Kokoukset pidetään osana matkailuvaliokuntaa ja jos tarpeen, niin sitten lisäkokouksia voidaan järjestää tapauskohtaisesti käyttämättä rajallista kielivalikoimaa, joka meillä on. Jos tämä järjestetään matkailuvaliokunnan ulkopuolella, niin ongelma on sitten tulkkauksen saatavuus. Eli jos se hoidetaan näiden kokousten ulkopuolella, niin muistakaa, että tulkkaus oli silloin rajoitetusti saatavilla. Poliittiset ryhmät ovat nimenneet muodolliset edustajansa loppu, tämän kesäkuun loppuun mennessä, ja kun tämä on hoidettu, niin sitten perustamme tämän työryhmän muodollisesti, ja sen jälkeen tarkastelemme sitten kokousaikataulua ja työohjelmaa yhdessä Fidanzan kanssa. Ja hoidamme tämän sitten näiden delegaattien kanssa. Se oli siis tästä matkailun työryhmästä. Onko tähän jotain kysymyksiä? Ei, kiitoksia. Sitten koordinaattorit keskustelivat TEN-T-verkoista ja silloin päätettiin aikataulusta seuraavalla tavalla. Ja mitään muutoksia ei enää hyväksytä tämän jälkeen. TEN-T ensinnäkin, jos teillä nyt ei ole tietoa tästä, niin määräaika käännöksille on 5 heinäkuuta. Mietintöä käsitellään 6. syyskuuta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 28. syyskuuta. Tarkistusten käsittely 5. marraskuuta. Äänestys matkailuvaliokunnassa 27. marraskuuta ja sitten täysistunnossa tämä asia käsitellään ensi tammikuussa. Sitten SEF, koska tässä täytyy toimia teollisuusvaliokunnan kanssa yhteistyössä, määrää aikaa käännöksille on 5. heinäkuuta ja sitten 8. syyskuuta käsitellään mietintöä määräaikatarkistamiselle 4. lokakuuta. Tarkistusten käsittely 5. marraskuuta, äänestys matkailuvaliokunnassa 27. marraskuuta ja jälleen täysistunnossa tämä sitten käsitellään tammikuussa 2013. Sopiiko tämä kaikille? Kiitoksia. Sitten nämä megarekat. Tästä on nyt tehty päätös. Komission varapuheenjohtaja Kallas on pitää kiinni alkuperäisestä kannastaan liittyen megarekkoihin. Yksimielinen päätös, jonka koordinaattorit tekivät, oli, että puheenjohtaja kirjoittaa puhemies Schulzille ja ilmaisee huolestuneisuutensa siihen, että komission menettelyssä parlamentilla ei ole parlamentti ei saa nauttia oikeuksistaan ja se luo oikeudellista epävarmuutta. Ja myöskin tämä asia pitää toimittaa oikeudellisten asioiden valiokuntaan, jotta voidaan selvittää nämä kysymykset ja miettiä sitten, mihin toimiin parlamentti voisi ryhtyä. Eli tämä oli yksimielinen päätös, jonka koordinaattorit tekivät megarekkojen osalta. Komitologian uutiskirje toimitettiin. Onko muita asioita? Lichtenberg ilmoitti koordinaattoreille 90. kesäkuuta kokouksesta, transatlanttisesta keskustelusta, joka, jota pidettiin Kööpenhaminassa. Haluaisin kiittää Lichtenbergeriä tästä. Hän hoiti tämän minun ollessani poissa. Ja sitten ajopiirturikysymys tuli jälleen esille koordinaattorikouksessa ja koordinaattorit vahvistivat, että tämä sitten tulee heinäkuun esityslistalle. Onko huomioita koordinaattorien päätöksistä? Jos ei, niin sitten nämä päätökset voidaan hyväksyä. Kiitos. Eli sitten palaamme äänestyksiin. Ja täytyy vielä ilmoittaa tämä rautatie uudelleenlaatiminen Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue, Serrakianin mietintö. Kertoisin vain, miten neuvottelut ovat päättyneet 13. kesäkuuta. Lopullisessa kolmikantaneuvottelussa komission, parlamentin ja neuvoston välillä päästiin lopulliseen sopimukseen tämän ensimmäisen rautatiepaketin uudelleen laatimisesta. Ja me kävimme neuvotteluita, jotka alkoivat tammikuussa. Sanoisin vain, että tähän on Tämän eteen on tehty kovasti töitä varjoesittelijät ja esittelijä myöskin, eli kiitokset heille. Tulos on aika tyydyttävä parlamentin kannalta. Me saimme riippumattoman ja vahvan sääntelyelimen, luomme kansallisten sääntelijöiden verkoston Euroopan tasolla ja mahdollisesti luomme eurooppalaisen sääntelijän sitten tulevaisuudessa. Rautateihin liittyvät palvelut ovat avoimempia kaikille toimijoille ja infrastruktuurien rahoitus on nyt vankemmalla pohjalla. No sitten tässä on rendezvous-lauseke, eli komissio voi tehdä ehdotuksia liittyen mm, liikenteen infrastruktuurin hallinnoinnin hajauttamisesta ja sitten kotimaiden markkinoiden avaaminen kilpailulle. Ja sitten on myöskin rahoituskysymykset otettu esille avoimemmalla tavalla. Ja tämä on nyt tyypillinen vähän erilainen menettely, ja tässä on vahvistettu tekstiä verrattuna ensimmäiseen rautatiepakettiin. Koreper 2 kokoontuu 20. kesäkuuta. Odottelemme kirjettä puheenjohtajavaltiolta Tanskalta, joka vahvistaa meille sitten, että neuvosto on halukas hyväksymään ilman muita muutoksia tekstin, jonka parlamentti hyväksyi toisessa käsittelyssä, ja teksti, josta on sovittu neuvoston kanssa – niin siitä äänestetään sitten heinäkuun täysistunnossa. Eli tässä nyt sitten tietoja neuvotteluista, pitkistä neuvotteluista, joita käytiin rautatiepaketista. Grosch, olkaa hyvä. Danke, ich wollte nur... Kiitoksia. Halusin vain ilmoittaa, että EPPn nimissä olen ollut yhteydessä neuvostoon ja puhunut tästä Puolan poikkeuksesta ja olisimme halunneet että neuvosto löytäisi vielä ratkaisun tähän kysymykseen, tietysti yhteistyössä parlamentin ja komission kanssa. Um, it's gone. <laughs> That was part of the niin se on hoidettu, se oli osa neuvotteluita. Michael? Wenn der Rat sich äh, bewegt. Jos neuvosto liikkuu, niin sitten voimme tukea heitä, sehän oli parlamentin kanta. Okei. Okay. No niin. Niin, Robert. So if it... Jos neuvosto liikahtaa, olisi viisasta tehdä samanlaista. Tässä on tämä poikkeusartikla 18, jonka me voimme samassa tilanteessa antaa periksi. Kysymys on ihan sama. Juridinen ratkaisu on vähän erilainen. Me pitäydymme parlamentin kannassa poikkeamasuhteen ja puheenjohtaja, sinun kirjassasi oli kohta kymmenen sitten vielä, joten joudumme palaamaan asiaan. Ei nyt mennä asioiden edelle. Katsotaan nyt, mikä on neuvoston kanssa, mutta ilmeisesti neuvosto on tyytyväinen sopimukseen, joka tehtiin viime viikolla Strasbourgissa. Kaikki yksityiskohdat huomioon ottaen, eli Venäjä täytyy reagoida, jos tilanne muuttuu, mutta ilmeisesti neuvosto ei muuta kantaansa. Sieltä vielä, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze wracając... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin palata tähän Puolan eri vapauslausekkeeseen ja sanoa selvästi, että tässä on jätetty täysin huomiotta parlamentin kanta. Se on poistettu yksioikoisesti. Komissio on jättänyt sen huomiota ja minun mielestäni meidän kantamme ja meidän johtopäätöksemme ja meidän keskustelumme ja päätöksemme, ne on sysätty syrjään. Ja minulla todellakin on sellainen vaikutelma, että osana tätä tekokompromissia meille on vain meitä on pyydetty noudattamaan linjaa ja parlamenttia ei tulisi kohdella tällä tavalla. Tässä on kysymys periaatteista. Minun mielestäni meidän tulisi käsitellä tällaisia kompromisseja eri tavalla. Meidän, palata, meidän tulisi palata tähän aiheeseen. Tiedän, että tämä on nyt neuvoston käsissä tämä asia, mutta meidän ei tulisi antaa tänne lopullista siunaustamme. We'd have the Polish. Niin, täällä on sitten muitakin puolalaisia puheenvuoroja, eli saada seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että täysistuntoäänestyksessä tämä tarkistus sai 432 kyllä ääntä Viimeisimmässä äänestyksessä TRAN-valiokunnassa tämä tarkistus sai 30 ääntä ja vain 13 vastusti. Toisin sanoen suuri meppien enemmistö äänesti tämän tarkistuksen puolesta ja hyvin harva vastusti. Haluaisin sanoa teille, että me emme tule vain lepäämään laakereillemme ja odottamaan, mitä neuvosto sanoo, vaan me viemme tämän toiseen käsittelyyn, jotta tästä äänestetään toistamiseen Strasbourgissa. Zemke. Zemke. Otóż ja się chciałem przyłączyć w pełni do tego, o czym mówili koledzy. Haluaisin yhtyä kollegoihini jädellisiin edellisiin puhujiin. Suoraan sanoen, minua ällistyttää tämä. Mitä järkeä meidän on äänestää täällä, jos neuvottelutulos poikkeaa äänestystuloksesta? Tämä tarkistus sai laajan enemmistön, joten meidän kantaamme pitäisi kohdella kunnioituksella. Olen siis edellisten puhujan kanssa samaa mieltä. Eli minun täytyy sitten varmaan puolustaa tiimiä, joka hoiti neuvottelut, eli toimin sillä tavalla siis. Kun menette kolmikantaneuvotteluihin ja neuvotteluihin neuvoston kanssa, niin toimikaa näin. Käyttäkää toista käsittelyä pohjana. Me menimme neuvottelemaan ja parlamenttina esitimme nämä poikkeukset. Kyse oli pelkästään Puolan poikkeuksesta, vaan kyse oli myöskin alueista, jotka liittyvät Itämeren valtioihin ja Unkariin. Ja viime kädessä, kun sitten kysyttiin, tukiko neuvosto Puolan poikkeusta, niin neuvoston kanta oli, että kukaan neuvostossa ei tukenut sitä, paitsi Puola tietysti. Neuvosto oli tiukkana sen suhteen, että siitä pitää luopua, koska se on selkeä poikkeus yhdellä reitillä – joka ei oikein sopinut hyvin yhteen sen kanssa, mistä muuten keskusteltiin. No, täytyy sanoa, että komissio sitten esitti kompromissin, ja kompromissi oli, että poikkeus voidaan hyväksyä, kunnes joku haluaa sitten kilpailla samalla reitillä. Eli siksi tämä poikkeus saa jäädä voimaan, kunnes joku sitten sanoo, että he haluavat kilpailla tällä reitillä. Puolan valtuuskunta Puolan pysyvä edustaja torjui kompromissin. Mielestäni se oli typerästi tehty, mutta se nyt oli heidän päätöksensä. Nyt me yritämme saada aikaan yhdessä paketin ja sopimuksen ja tuli selväksi, että yksi kompastuskivistä olisivat nämä poikkeukset. Eli neuvottelutiimi, sen jälkeen kun se oli viisi tuntia keskustelut asiasta, päätti, että osana neuvotteluita luovutaan Puolan poikkeuksesta ja sitten sovittiin, että se siirretään kohdasta johdatosan kappaleeseen. Tämä oli Selen tarkistus. Eli meidän täytyy nyt sitten katsoa näitä eri vaihtoehtoja. Me tiesimme, mikä on parlamentin kanta tässä asiassa, mutta päätimme, siis koko, kaikki varjoesittelyt myöskin päättivät, että meidän pitää luopua tästä, ja parlamentilla on oikeus äänestää tästä heinäkuussa, eli jos puolalaiset jäsenet eivät tästä pidä, niin sitten ei voi mitään. EPP puolusti tätä kantaa kokouksessa hyvin voimakkaasti, mutta enemmistö kuitenkin sanoi, että meidän mielestämme siitä pitää luopua. Eli tässä nyt suurin piirtein mitä tapahtui. Ja se saada tietysti teillä on oikeus, puolalaisilla jäsenillä on oikeus vastustaa tätä sitten heinäkuun täysistunnossa. Ja katsotaan sitten, mitä käy. Mutta minun täytyy vain kertoa teille, millainen sopimus on tehty neuvoston kanssa ja mitä neuvosto on valmis hyväksymään. Ja näin minä nyt sitten tein. Ja mielestäni olen toiminut mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Katson nyt varjoesittelijöihin, jotka olivat mukana viimeisessä kokouksessa – ja tämä sopimus on hyvä. Sanoisin vain teille, että välillä me emme saa kaikkea tahtomaamme, eikä tässä asiassa ainakaan saatu kaikkea tahtomaamme, kun ajatellaan parlamentin kantaa, mutta välillä täytyy neuvotella ja välillä täytyy sitten antaa periksi. Ja minun kantani oli se, että jotta saisimme sopimuksen aikaan, jotta saimme koko sopimuksen aikaan, jotta saimme mukaan avoimuutta ja kaikkea muuta, niin meidän piti tämä uhrata. Se on minun näkemykseni. En nyt halua tästä kovasti keskustella. Tämä voidaan sitten tehdä täysistunnossa, mutta Michael nyt vielä. Niin ihan lyhyesti vain sanoisin, että neuvostossa Puola sanoi, että riippumatta siitä, että tämä poikkeus, onko se mukana vai ei, niin joka tapauksessa he äänestävät tätä uudenlaatimista vastaan. Ja tietenkään tällaista kantaa emme voi tukea, ja mielestäni he tekivät kyllä oman maalin tässä kysymyksessä. Point, Michael. They did tell us. Niin, se on kyllähän totta. Emme tietäneet, että puolalaiset äänestävät joka tapauksessa tätä vastaan, eli tässä nyt oli kaikenlaista. Sitten kun. Ich glaube, das ist unser Problem. Meidän ongelmamme on se, että kun katsomme, millainen näkemys neuvostossa nyt on maailmanpolitiikan osalta, niin se ei heijastele sitä, että meillä on selkeä kanta. Puolan valtuuskunta ei varmaankaan äänestä tätä uudenlaatimista vastaan. Mitä tulee tähän poikkeukseen liittyen tähän kysymykseen, ehkä he ovat vielä valmiita tekemään kompromissin. Eikä voida sanoa, että se täytyy poistaa ikuisesti, vaan tämän poikkeuksen osalta meillä on tietty aikataulu. Tämä oli minun ehdotukseni, ja sitä tuettiinkin mutta komissio vastusti sitä ja totesi, että no, tämä ei sovi. Puolan valtuuskunta ei muuttanut kantaansa, joten uskon, että meidän täytyisi tähän löytyä vielä kompromissi. Ja se on nyt se lopullinen kantani. Okay, I confirm, Mr. Niin, eli kuun kyllä puolustetaan loppuun saakka, se on ihan selvää. Mutta tilanne nyt on tämä. puolalaiset edustajat voivat viedä tätä eteenpäin sitten vielä täysistunnossa, niin haluavat. Olen vain kertonut siitä, että minun täytyy toimia niin kuin valiokunnan puheenjohtaja toimii. Ja sitten kerron, millainen enemmistöpäätös tehtiin tästä asiasta. Kiitoksia. Sitten palaamme äänestyksiin. Bradburnin vetomus on kuultu. Koska ministerikin tulee, alkaa odottako sitä. Ja joidenkin täytyy lähteä vielä tämä, tämä rahoituskehitysneuvotteluja varten. Tarkistetaan jälleen äänestykset, koska järjestelmä on käynnistetty uudestaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Yksi liikaa. Selvä. Kerron vain teille, että tätä on yksi liikaa. Panjo mietintö sitten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 hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 42. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 45. Suullinen tarkistus Benionilta. Vastustetaanko suullista tarkistusta? Jos ei, äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 45 suullisen tarkistuksen kerä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52. Suullisen tarkastuksen kerran. Vastustetaanko sitä? Ai, se onkin rauennut tarkistuskuuden vuoksi. Sori. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 56. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 57 ja 89 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjä Hyvä. Sitten 60 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 61 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 62 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 63 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kaikki muut 64, 10, 11, 12, 13 on vedetty pois. Äänestyslistan osa 2. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kolme. Peter, tässä on vastaus kysymykseesi. Onko se askel vai osa kolme? Anteeksi. Nyt äänestyksen listan osa kolme. Minun listalla sivu 14. En tiedä, missä se on teidän listalla. EPP-listalla siellä sama. 13, 14, 15. Tarkistus 72, Savisaari. Sivu 13 EPP-listalla, 14 SD-listalla. Mitähän muilla ryhmillä on? Onko meillä se? Liite 6 kohta 3, pykälä 2, Rova Savisaari, 72 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. 14, kohta kohdalta ensimmäinen osa, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa, loput puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 16, 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. It, apparently it's compromise too. It's just... Ilmeisesti kompromissi kakkonen. Pata S minulla. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan Pöhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Okay, has everybody voted? Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 13 puolesta, 13 vastaan, ei tyhjää, se on hyväksytty. Onnittelut Parnioille esittelijälle. Now we come to Michael's three opinions. Mikael Kramerin lausunto. Haluaako joku tänne? Siellä tullaan. First one is the draft opinion on the regulation Ensinnäkin asetus sosiaali- ja kohesiorahastoon liittyen. Tässä halutaan kudo, kudo, kumota neuvoston asetus 1083-2006. Lähdemme liikkeelle artiklasta 4, tarkistuksesta 45 herra Siileltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 47 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä oli ilmeisesti jotakin, niin katsoin tässä vain EPPn käsiä. Sitten artikla 8, tarkistus 2, puheenjohtaja korjaa tarkistus 49 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme 49, ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22.19. Sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 952 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan. Kohta kohdalta äänestys pyydän anteeksi, siis EPPn ensimmäinen osa äh, sanaan, englanninkielen sanan rural saakka, eli ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa jossa lisätään tämä sana rural puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 seuraavaksi, vai 60, niin 55 raukeaa, siis 60. Roa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 15, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 vedetty pois. 74 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä? Tarkistus 74 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Ne, jotka eivät äänestäneet, aloitetaan uudestaan. Siis tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seitsemänkymmentäseitsemän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seitsemänkymmentäkahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 84 ja 87 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tässä yksi kommentti. Me olisimme voineet ottaa nämä yhtenä ryhmänä, jos joku vain olisi sitä pyytänyt. No niin. Tarkistus 12. Esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta Tarkistamme tarkistuksen 15 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta herra Grosch. Siis jos äänestämme tästä kohdasta 26, 19-106 yhtenä ryhmänä. Siis 19-106 yhtenä ryhmänä. Ei, siis 19 erikseen. Eli otetaan 19 ensin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 95-106 yhtenä ryhmänä. Hyvä, käykö? Ei. Yhdeksänkymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty 98 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 106 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä tarkistuksen 106 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä 108. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPn valot eivät näytä samaa kuin kädet, mutta äänestys on päättynyt. Hylätty. 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Kukaan EPPstä ei äänestänyt. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistamme 115. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116 yhtenä ryhmänä 118 ja 19 kanssa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 116, 18 ja 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty, koska tasatulos. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan. Tarkistamme 117 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. No hyväksytty se on. Siis 122 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä 122. Äänestys alkaa. Voted. Has everybody voted? The vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 124 äänestys alkaa. only four more pages to go, colleagues. Vielä neljä sivua äänestyksiä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 127, äänestys alkaa. Everybody voted. Vote is closed. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 135. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136. 136, 43 ja 44 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä nämä kolme tarkistusta? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 Haluan vain tarkistaa, että tämä ei raukea. Eli kohta kohdalta äänestys ECRltä, eli ensimmäinen osa englannin kielen after the midterm basis. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 145. Äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, no hieman sekavaista mutta tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa 26. 26. 26. Tarkistamme 26. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 ja 153 voidaanko ottaa ne yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 ja 157 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158, 159 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä, koska äänet menevät miten sattuu. Siis 29 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160, 62 ja 70 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172, 73 ja 74 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 ja 176 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 178. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 179 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme 179, ilmeisesti sama enemmistö, mutta kovinkaan moni ei äänestänyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi yhtenä ryhmänä 48, 97, 100, 101, 102, 103, aina 170 yhteen saakka puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten johdanto kappaleet. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 37. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 on vedetty pois. 42 Sehnalovalta puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa koneäänestyksellä? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 33 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja se on hyväksytty 36 puolesta ei vasta ääniä ku, kuusi tyhjää. Well done, Mr. Kramer, on that one. Kiitokset Kramerille. Sitten taas kaikki uudestaan. I'm just going to take some water here. <laughs> yeah, something stronger would be better. Where's <coughs> Bogoslav when you need him? <laughs> Okay, with two more to go, folks, so... Pari äänestystä vielä, kollegat, seuraavaksi. Kohesio. Ei kun anteeksi. Why is it in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 niin. Everybody ready to go on that? It's the, the S&D, it's the third grammar one. Siis tämä on nyt kolmas Kramer, josta äänestetään. Liukiasin mietintö 50. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 on identtinen. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 54. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58, 59 ja 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 9 koska tältä näytti, että kolme äänesti puolesta kaksi vastaan. Äänestys alkaa, ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. Seuraavaksi 70. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 70. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 73. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Mutta jos EPPstä kukaan ei äänestä, niin sitten oletan, että äänestävät tyhjää. Eli 78 tarkistus alkaa. Uggias se pari muuta äänesti tästä vain. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksankymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää 81 täytyy tarkistaa nyt. Sosialistit eivät nostaneet käsiään. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 81 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 82 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta siis puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 87, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 89 puolesta vastaan 89 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 95 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 13. Ää, kun se onkin vedetty pois, vedetty pois. Eli 102 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi B puolesta. Ei kun hetkinen, tässä onkin EPPn pyytämä kohta kohdalta äänestys. Niin taas tämä sana rural. Eli ilman sanaa rural, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten sanan rural kerran puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi C EKR on pyytänyt tähän kohtakohdalta äänestystä. Eli nyt koko teksti sanoihin olemassa olevat infrastruktuurit lyhyellä aikavälillä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 116. Eikö hetkinen, 117 117. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. EPPn pyytämä kohta kohdalta äänestys. Taas tämä sana rural. Ensimmäinen osa Siis mitä teillä on tätä rural-sanaa vastaan? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli rural on edelleen suosittu. 125 siihen liittyy suullinen tarkistus, jossa sana basic korvataan sanalla fundamental. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin sitten siitä äänestetään. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi E. Rural nyt ei ole mainittu tässä kompromississa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tarkistetaan 132. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten No, tarkistetaan 138. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten suullinen tarkistus F koskien yhteisiä indikaattoreita. kaikille tämä suullinen tarkistus? Ja myöskin EPPn pyyntö. Ensin suullinen tarkistus ja sen jälkeen tämä lisäys. Eli suullinen tarkistus ensin äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tämä lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on yhtä kidutusta. No niin, sitten 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 145 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 147 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataviisikymmentäkolme puolesta vastaan. Tarkistetaan 153 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 ainoastaan ensimmäinen osa. Toinen osa on vedetty pois. Eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa tarkistus 6. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitteet Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105, 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 verrattu pois, eli 164 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 164 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 puolesta, kaksi tyhjää ääntä, ei vastaan ja eli hyväksytty. Ja sitten seuraava. Mikäs tämä nyt sitten olikaan? Eli seuraava koskee kohesiorahastoa. Art- artikla 2, tarkistus 8. I'll be waking up in the middle of the night going for against... No minä varmaan herään keskellä yötäkin ja hoen puolesta vastaan tyhjää. Eli tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli nyt sitten mennään kymmeneen. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 37. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Artikla 3, tarkistus 11 on vedetty pois, eli kompromissi H. Siellä on kohta kohdalta äänestys ja jälleen kerran sana rural, eli ensimmäinen osa ilman sanaa rural puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, johon tulee mukaan sana rural puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi G. Rural ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jälkimmäinen osa, jossa lisätään sana rural puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi I ei, sanaa rural tässä. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J. Ensimmäinen osa äh, sanoin interoperable transport and mobility. Tämä on neljäosainen tarkistus. Neljässä osassa Miten meillä voi olla kompromissi, joka sitten vielä jaetaan neljään? Sitä en ymmärrä, mutta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa carpooling sanalla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa Sustainability Urban Mobility Plan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kolmannen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäs osa puolesta. Vastaan. Tarkistamme neljännen osan äänestys alkaa neljännestä osasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljäs osa on hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 58. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 59 Sehna, Sehnalovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 4, suullinen tarkistus L. Sopiiko se kaikille? Ja sitten on lisäys vielä EPPltä. Ensin suullinen tarkistus, jos kukaan ei vastusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 61. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta. 63 raukeaa, siis 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdatosan kappaleet 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron kaksi äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme 30. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 ja 68 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 on vedetty pois, eli 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 72, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 73. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ne 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, neljä tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut Michaelille kaikista näistä kolmesta mietinnöstä. Ja onnittelut myöskin jäsenille heidän maratonikestävyydestään näiden äänestyslistojen suhteen. Now comes the minister. No, we have Mr. Christensen. No, no, no.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 Okay, colleagues. Selvä kollegat. Kertoisin vain teille, että minä lähden 11.15, koska minun täytyy mennä monivuotisten rahoituskehitysten kokoukseen. Ja Dominik jatkaa puhe, puheenjohtajana ministerin tapaamisen aikana. Pyydän anteeksi ministeri, olemme vähän myöhässä. Meillä oli pitkä äänestysistunto, mutta onneksi kolleganne herra Son ei pääse paikalle. Aikataulu ei ole niin tiukka. ja te varmasti tässä on tunti aikaa. Kollegat, esittelisin teille Tanskaan kuljetusministerin Henrik Kristensenin, joka tulee esittämään kertomukseen Tanskan puheenjohtajakaudelta. Herra ministeri, kiitos, että tulitte. Puheenvuoro on teidän. Oh, Kiitoksia. Parlamentaarikkojen ei tietysti pitää, pidä pyytää anteeksi työnsä tekemisestä. Äänestäminen on tärkeää osaa parlamentaarikon työtä. Ei sitä pidä pyytää anteeksi. Ja totta on, että kollegani Ole Soun ei voinut tulla paikalle, joten olen luvannut Ulelle, että esittelisin Euroopan parlamentin valiokunnalle hänen asiansa, mutta täytyy kertoa, että en ole asiantuntija tällä alueella. Pyrin vastaamaan kysymykseen ja voin esittää sitten suullisesti ja myös kirjallisesti vastauksia. Kiitoksia siitä, että saan käytyä puoleenne, TRAN valiokunnan puoleen ja, ja kertoa vähän siitä, mitä viimeiset kuusi kuukautta puheenjohtajakaudellamme ovat tuoneet me otimme tämän tehtävän vastaan puolelta ja kohta on Kyproksen vuoro. Täytyy sanoa, että tämä on ollut jännää aikaa. Ja minä, mielestäni tämä on ollut kovaa työtä kaikille, jotka ovat mukana olleet ja käyttäisin tilaisuutta myös kiittääkseni läheisestä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Me olemme tehneet reilusti työtä, meillä on hyvää yhteistyötä ja me voimme olla ylpeitä siitä. Tanska on keskittynyt vihreään kasvuun, joka on Euroopan tie ulos kriisistä, ja kuljetusalue on antanut tärkeän panoksensa. Me tiedämme, että infrastruktuuri ja tehokas kuljetussektori ovat tärkeitä käyttövoimia luodessamme kasvua Eurooppaan. Ja me olemme onnistuneet edistämään isoja asiakokonaisuuksia, ja erityisesti puhun seuraavista asioista kahdesta ehdotuksesta ilmailupaketista, eli maahuolinnasta ja ehdotuksesta, joka käsittelee melun vähentämistä eu lentokentillä. Ja sitten on myöskin TEN-T-suuntaviivojen uudistaminen, Connecting Europe Facility, ja sitten eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän, ää, Galilean perustaminen ja käyttäminen, ja sitten aihe, jonka parissa parlamentti on paljon aikaa käyttänyt, eli rautatiepaketin uudelleenlaatiminen. Ja ilmailun alueella me olemme päässeet eteenpäin paljon, sillä olemme onnistuneet saamaan yksimielisyyden neuvostossa yleisestä yhteisestä kannasta liittyen maahuolintaan EU-lentokentillä ja melun vähentämiseen. Ja nämä yhdistävät Eurooppaa. Ja nämä kaksi tulosta ovat tärkeä askel eteenpäin vapautaaksemme ilmailupaketin potentiaali, lisätäksemme kapasiteettia ja parantaaksemme tehokkuutta ja parantaaksemme palvelutasoa Euroopan lentokentillä. TNT-suuntaviivojen uudistaminen on ollut myöskin tärkeä prioriteetti Puolan ja Tanskan puheenjohtajakaudella ja jäsenvaltiot ovat olleet erittäin myötämielisiä sille, että saisimme ehdotukset niin pitkälle kuin mahdollista. Ja minun vaikutelma on, että kaikki jäsenmaat ovat olleet kovasti mukana antaakseen panoksensa sillä, että me saamme luomalla järkevät raamit tuleville investoinnille infrastruktuuriin, niin että tulevina vuosina me luomme koherentin eurooppalaisen kuljetusjärjestelmän, joka tekee helpommaksi ylittää rajat EU-ssa, maarajat Euroopassa. Ja on luonnollista, että tehokas infrastruktuuri on ratkaisevaa myöskin kasvun perustan luomiseksi, ja tämä ehdotus, tällä ehdotuksella on suuri potentiaali Euroopan talouksille, ja on ilahduttavaa, että me olemme saaneet yhteisen kannan suuntautumisessamme ää, jo 22. maaliskuuta neuvoston kokouksessa. Ja tämä tietysti liittyy myöskin niihin kriteereihin, jotka meillä on TNT-tuen myöntämisessä infrastruktuuriprojekteille. Ja on myöskin niillä nähdä, että tämä mainitsemani hyvä yhteistyö neuvostossa on valinnut myöskin, kun me saimme neuvoston kokouksen 7. heinäkuuta osittain yhteisen kannan yleistä suuntautumisesta liittyen uuteen infrastruktuurivälineeseen, jota me kutsumme Connecting Europe Facilityksi. Nämä uudet suuntaviivat teen kyllä teille, samaan kuin CFN tämän välineen luominen, ovat painavia tekijöitä, kun me pyrimme varmistamaan, että tärkeät rajat ylittävät projektit, jotka muuten eivät olisi mahdollisia, ovat, toteutuvat ja täyttävät aukkoja eurooppalaisessa verkossa. Ja sitten on kaksi tärkeää seikkaa, jotka liittyvät tähän infrastruktuurikäytäviin ja ne ovat myös määräviä, kun ää, äh, ajatellaan, miten EU-jäsenmaat saavat tukea suureen kallisiin infrastruktuuriprojekteihin välillä 2014-2020 eteenpäin. Ja 7. heinäkuuta saavutimme myös yksimielisyyden os- ja osittain yhteisen kannan suhta- suhteessa Galileo ylösajamiseen ja käyttöön. Ja me voimme saada Galileo-projektin loppuun ja myöskin täyteen käyttöön 2020. Sitten tavoitteena oli myöskin saada toisen käsittelyn ratkaisu Euroopan parlamentin kanssa liittyen rautatiepakettiin. Ja tiedän, että Euroopan parlamentti puheenjohtajansa kanssa on työskennellyt kovasti neuvoston kanssa saadakseen yksimielisyyden ehdotuksesta, ja olen oikein iloinen voidakseni kertoa teille, että Koreperissä tänään on ollut tukea kompromissiehdotukselle. Se on ihanaa, että me olemme onnistuneet saamaan yksimielisyyden ja toisen käsittelyn ratkaisun Kuten tämä ratkaisu on tärkeä politiikka, palikka, kun pyrimme vahvistamaan sisämarkkinoita ja rautatieyhteyksiä. Ja toivotan onnea Euroopan parlamentille sen isosta panoksesta, erityisesti tässä ratkaisevassa vaiheessa, vaikeissa neuvottelussa. Tämä on tärkeä tulos kaikille. Olemme silloin, voin todeta, että neuvostossa myöskin yksimielisyys ää, kuljetusvälineiden kontrollilaitteista – Tämä on erittäin tärkeä potentiaaliltaan liittyen ajo- ja lepoaikoihin ja vähentää hallinnollista taakkaa kuljetusyrityksissä, mikä on tietysti myöskin myönteistä. Ja sitten me olemme tämän lisäksi keskittyneet kolmella alueella. Meillä oli lounaskokous 22.3., joka käsitteli lentokenttien turvallisuutta. Olemme vähän huolestuneita, että turvallisuussäännöt ovat yhä monimutkaisempia lentoyhtiöille, työntekijöille ja matkustajille, eivätkä näe aitoa lisäarvoa. Me halusimme myöskin keskittyä siihen, ja olemme sitä mieltä, että lentäjien lepoaikien pitäisi perustua tieteelliseen pohjaan. Ja on tärkeää, että lentäjät voivat, matkustajat voivat kokea olonsa turvalliseksi niin, että lentäjät ja lentohenkilökunta on levännyt ja omistautuneita lennolle. Sitten olemme myöskin keskittyä jättirekkojen suhteen, että me löydämme energiatehokkaan ja ratkaisu, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. Me olemme pyrkineet edistämään mahdollisuutta, että käyttää näitä modulirekkoja rajat ylittävässä kuljetuksessa silloin, kun on maiden sisällä mahdollisuutta, mahdollista. Ja mainitsisin myöskin, että meillä oli jännä konferenssi 17.4.2012 Euroopan ratatiehallintajärjestelmästä, jossa komissio oli toinen isäntä ja se antoi mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia Äh, rautatiehallintajärjestelmään luomisesta Eurooppaan. Ja siksi 24. 25. toukokuuta meillä on myöskin konferenssi, joka käsitteli suurten infrastruktuuriprojektien rahoitusta ja organisointia. Ja näissä hankalis, näinä hankalina taloudellisilla aikoina monissa jäsenmaissa Siihen liittyen meillä on 27.6. tällainen korkean on kokous tieturvallisuuteen komission kanssa Kööpenhaminassa. Ja nyt haluaisin kertoa Ole Sonin puolesta merenkulkualan tilaksosta puheenjohtajakaudellamme. Ole on pyytänyt minulla kertomaan seuraavaa. Erityisesti Ole on pyytänyt kiittää valiokuntaa ja erityisesti puheenjohtaja Brian Simpsonia rakentavasta yhteistyöstä, joka Ole Sonin mielestä on ollut leimaavaa Tanskan puheenjohtajan yhteistyössä kanssanne. Me olemme saaneet aikaa edistystä stcv yleissopimukseen läpiviennissä EU-oikeudessa, myöskin nämä meriturvallisuusasetukset sitten näissä kaksiruonkoisissa tankkilaivoissa ja myöskin äh, merenkulkijoiden työoloissa – Direktiivi, joka koskee merenkulkijoiden vähimmäiskoulutusta, on nyt kohta paikoillaan tekninen puoli on sovittu, ja kohta toivon, että trilogia Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa johtaa sitten yksimielisyyteen sopimuksesta. Direktiivin muutokset parantavat koulutustasoa merenkulkualueella, ja nämä tiukemmat säännöt lepoaikoihin liittyen parantavat ovat ennaltaehkäisevä liittyessä väsymykseen. Ja tässä myös promilleraja ja sitten keskitymme myöskin merrosvuoden vastustamiseen. Tanskan kautta me olemme myöskin pyrkineet päästämään yksimielisyyteen Euroopan parlamentin kanssa liittyen Euroopan meriturvallisuusvirastoon ja näin tällaisella tasapainoisella tavalla. Ja siksi suuri ilo, että 12.4.2012 onnistuimme saamaan sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa aikaan. Sopimus merkitsee sitä, että EMSA pystyy ottamaan uudet vastuutehtävänsä turvallisuuden alueella, merenkulkualueella ja sopimus ää, äh, tankkialueesta oli ensimmäinen tulos Tanskan puheenjohtajakaudella mm, ja merikolkoilla huhtikuussa. Ja asetuksessa on kaikki muutokset äh, vuoden 2002 asetukseen. Ja se myöskin luo selkeyttä yhteisiin sääntöihin. Erittäin tärkeä asia, ja, jonka olemme saaneet alkuun Tanskan puheenjohtajakaudella, on kansainvälisen ää, äh, merenkulkijoiden työoloista MLC-yleissopimuksesta – ja sitten mainitsen lyhyesti merirosvoiden. No, Merirosvat ovat suurin uhka merenkulussa tällä hetkellä ja on ilahduttava, että komissio teki aloitteen järjestää kolmannen konferenssiin merirosvuudesta 2012 yhteistyössä Tanskan kanssa. Ja kokous osoitti, että EU pyrkii panostamaan merkittävästi turvallisuuden juridisesti kansainvälisessä, kansainväliseen yhteistyöhön merirosvuuden vastaisessa työssä. Ja viimeisen puolen vuoden aikana. Olemme siis ottaneet askeleen eteenpäin myöskin merirosvoiden vastustamissa. Puheenjohtaja, tämä oli se, minkä me, minä halusin sanoa. Äh, tämä on tämä loppubriefaus Tanskan puheenjohtajakaudesta ja kiittäisin yhteistyöstä, jota meillä on ollut RAN valikunnan kanssa. Ja se on henkilökohtaisesti minulle ollut arvokasta. Kiitos. Thank you very much, minister. Uh... Suurkiitokset ministerille koordinaattorit ensin ja sitten Rova Fossokin haluaa puheenvuoron. Jos joku muu haluaa puheenvuoron, niin nostakaa käsi ylös. Ensin herra Grosch EPPstä. Ennen kuin Mathieu aloittaa, niin ehkä Dominik voi nyt tulla johtamaan puhetta ja minä lähden omaan kokoukseeni. Niin herra Grosch ensin. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää myöskin puheenjohtajamaata tästä raportista ja siitä työstä, jota puheenjohtajamaa on tehnyt. Tiedän, että puheenjohtajan tehtävänä on hyvin pitkälti kompromissien löytäminen, eikä aina voida täysin tyytyväisiä kompromisseihin olla, ja neuvoston täytyy vain sitten elää tämän kanssa. Yksi suurista asioista liittyy TEN-verkostoihin ja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Tässä neuvosto ja neuvoston liikenneedustajat eh, edelleen pitävät eh, kiinni yhtenäisestä linjasta. Parlamentissa me olemme sitä mieltä, että tässä ei ole kysymys siitä yksinomaan, mistä rahat huomenna tulevat, vaan täytyy myös eh, tehdä leikkauksia varsinaisiin projekteihin. Me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä komission ehdotuksesta. No, tällaista yhtämielisyyttä, yksimielisyyttä kaikista aiheista ei ole, mutta tässä asiassa me tuemme komissiota ja toivomme, että näinäkin vaikoina aikoina, aikeina liikenneinfrastruktuureja ei pidetä jonkinlaisena luksustuotteena jäsenvaltioissa, vaan että sitä katsottaisiin kohdennettuna investointina, jota tarvitaan aivan erityisesti kriisin aikoina. En nyt halua tähän yksityiskohtaisemmin mennä, mutta toivon, että tämän puheenjohtaja kokemuksen myötä te tuette meitä sitten, kun ryhdytään laatimaan suuntaviivoja ja verkkojen Eurooppa-välinettä. Eurooppa on hyvin iloinen siitä, että kohta, jota me painotimme aikaisemmin, on mennyt läpi ja mehän halusimme vahvaa sääntelijää jäsenvaltioihin, mahdollisesti sääntelijöiden verkostoa. Ja nyt te olette saavuttaneet tämän ja tämä on valtaisa askel eteenpäin. Tästä lähtien rautatieasioissa toimitaan rakenteellisesti ja tämä tulee poistamaan aika montakin vaikeutta meillä on paremmassa hallinnassa ja päästään eroon epäreilusta sääntelystä. EPP ei toki ole luopunut kokonaan toivosta, jo, toivomuksesta, joka puolalaisilla ystävillämme on ja toivon mukaan vielä viime hetkellä voidaan tiettyjä myönnytyksiä saada aikaan. Eli tulette saamaan sitten EPPltä kiitoskirjeen, ei sen takia, että me emme seisoisi sanojemme takana, mutta te tiedätte, että kompromissit, niitä voidaan aina parantaa eh, ihan viime hetkelläkin. Ja sitten vielä sanoisimme, että meillä on parlamentissa vuosikausien kokemusta ja haluamme käyttää tätä kokemusta ja toivottavasti saamme myöskin neuvostolta tukea. Eli se, mitä tässä nyt on todettu, se toisi myöskin yrittäjille lisäarvoa. Ja kun ajatellaan neuvoston työtä ja myöskin parlamentin tekemää työtä, me voimme vielä edetä hiukan, jotta katuliikenne ei olisi huomenna sitten Euroopan pahin dumppausala. Ja kun ajatellaan näitä ajoaikoja, ne ovat myöskin taloudellisesti nähtynä hyvin tärkeitä, koska monilla aloilla liikenne on hyvin tärkeä tekijä alueen vakauden kannalta. Eli me, tässä on muutama avoin kysymys vielä. Kollegani Kramer ja nämä megarekat, hänellä on varmaan niistä jotain sanottavaa. Mutta täällä parlamentissa on hyvin erilaisia kantoja tästä asiasta. Ja jos henkilökohtaisesti, puhun nyt ihan henkilökohtaisesti, jos nyt tulkitsen näitä komission osia, jotka mielestäni ovat ihan hyviä, niin ymmärrän kyllä niitä, jotka ovat eri kannoilla, mutta meitä häiritsee erityisesti se, ja myöskin neuvoston pitää tietää se, että tämä on vuoropuhelua, jota ensinnäkin komission pitää käydä parlamentin kanssa ja sitten neuvoston kanssa. Ja lainsäädännössä me olemme yhteispäätösmenettelyssä ja menettely sinänsä on myöskin kansalaisten kannalta tärkeää. Jos nyt tulkitaan tätä asiaa yhteen suuntaan ja sitten tehdään täysin päinvastaista kuin kaksi vuotta sitten, niin sitten kun ajatellaan kansalaisia ja näitä yrityksiä, niin silloin luomme epävarmuutta. Ja ihmiset sanovat, että voinko nyt sitten ostaa tällaisia rekka-autoja esimerkiksi, koska ehkä sitten niin kolmen vuoden kuluttua tulee sitten kolmas tulkinta, ja sitten ne eivät enää olekaan laillisia. Eli tämä on minusta nyt ongelma tämänhetkisessä tilanteessa, ja mielestäni tähän vaaditaan paljon enemmän oikeusvarmuutta, ja meidän täytyy myöskin tehdä parempaa yhteistyötä. Eli meidän täytyy tehdä sisällön kannalta tässä ero, ja meidän on tänään tärkeää korostaa näitä seikkoja. Sitten ilmailuala. No, Tämä koko paketti on nyt neuvoston käsiteltävänä ja haluamme parantaa tiettyjä kohtia täällä parlamentissa myöskin, koska mielestäni tietyt asiat kuuluvat tähän keskusteluun ja haluaisin puhua myöskin melusta. Sitä on jo käsitelty. Ja sitten katsoisin myöskin, että meidän pitää muistaa toissijaisuusperiaate, ei pelkästään Euroopan ulkopuolella, vaan myöskin sen ulkopuolella. Ja meidän täytyy katsoa tätä direktiiviä tarkemmin. Ja sitten nämä slotit, No, tämänhetkisessä muodossa on nyt vaikea selittää, miten tämä olisi parannus. Ja sitten maahuolinnasta. Meidän täytyy löytää hyvä sopimus. Meidän täytyy sopivalla tavalla avata markkinoita niin kuin muillakin aloilla. Ja toisaalta meidän pitää luoda hyvät työolosuhteet alalle, joka on hyvin arkaluontoinen. Eli varmaankin näitä käsitellään vielä parlamentissa lisää ja kysyisin. En nyt tiedä miksi, mutta tämä Single European Sky-aloite, sen suhteen on tehty aika vähän. Kun ajatellaan ilmailualaa, aika alkaa kulua. Vuoden loppuun mennessä neuvoston pitäisi, siis tässä on näitä ilmablokkeja, ilmatila-alueita. Lainsäädännössä on todettu, että määräajat ovat kiinteät, ja mielestäni on edelleen tärkeää, että kun teemme päätöksen lainsäädännön osalta, niin jokaisen kumppanin täytyy noudattaa näitä sääntöjä. Ja tämän haluaisin vielä välittää neuvostollekin. Me emme nyt voi tehdä pari kolme työtä, vuotta työtä. Meidän täytyy katsoa, miten neuvosto näissä asioissa, ja vuoden loppuun mennessä meillä pitää olla sitten selkeä ehdotus neuvostolta. Tietysti seuraava puheenjohtajavaltio toivottavasti myöskin tarttuu tähän aiheeseen, mutta jokaisen puheenjohtajavaltion pitäisi nyt paneutua näihin asioihin ja haluaisin kuulla teidän kantanne. Ja sitten muista asioista varmaan kollegani puhuu sitten enemmän. Mutta kiitoksia tästä tehdystä työstä ja tämä, nämähän eivät ole mitään helppoja aikoja näiden asioiden käsittelyyn. Sitten Kadraoui. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minä ensiksi haluaisin kiittää Tanskaa, kaikesta työstään. Heidän kautensa on ollut erittäin tuottava. Monet asiakokonaisuudet edistyivät merkittävästi, tai paketit saatiin kasaan. Ja joskus sanotaan, että pienet maat saavat enemmän aikaan kuin isommat. Ihan pari huomiota. Se, mikä kulutuspolitiikan pohja luo, on nämä TNC-suuntaviivat ja tämä Euroopan yhdistymisväline Connecting Europe Facility, eli tämä rahasto. Ja täällä neuvosto on edistynyt merkittävästi. Ja nyt täytyy kuitenkin sitten ruuvat ja mutterit saada kasaan. Ja edellinen kollega sanoi, että varojen käyttämistapa on tärkeä kysymys. Vaarana on, että voi olla, että rahamassiin ei tule yhtään rahaa. Ja minun ryhmäni on erityisen huolestunut siitä, että siitä mitä budjettikollegat ja muut kollegat ovat sanoneet, ja Tanska itsekin. Tanska itsekin ehdottaa, että EUn talousarviota pienennetään merkittävästi suhteessa komission ehdotukseen. Ja olisi sääli, jos investointivarat kärsisivät tässä yhteydessä. Sen, sinulla on varmaan paljon keskusteltavaa kollegoittasi kanssa. Ilmailupaketti on asia, joka meitä paljosti paljon huolettaa. on tärkeää tarkastella uudelleen laitamisen lopputulemaa. Me tiedämme Korperin päätöksen, tiedämme kompromissin, trilogiin, tulokseen. Tämä on merkittävä, merkittävä saavutus, vaikkakin kompromissi. Eikä kukaan ole aivan tyytyväinen, mutta seurattavuuden transparenssin kannalta tämä on merkittävä askel eteenpäin kautta Euroopan. Ja parlamentti on halunnut painottaa ja vahvistaa säätelyviranomaisen roolia. Tämän jälkeen meillä on vielä muutama rääpe käsiteltävänä äh, liberalisointi ja infrastruktuurin hallinnoijan ja operaattorien välisen yhteen, sidoksen purkaminen. Ja näitä me olemme lykänneet, näitä kysymyksiä, mutta me on mahdollisuus edistää sitten asiassa myöhemmin. Merenkulkuviraston vahvistaminen ja, ja merenkulkijoiden koulutuksen parantaminen ovat myönteisiä kehityksiä, mutta tässäkin on kääntöpuoleensa. Esimerkiksi Single European Sky, sillä alueella ei ole juuri mitään tapahtunut, vaikka takaraja joulukuu 2012 on ihan käsillä. Joten toivottavasti tuette kyproslaisia kollegoita täysillä, jotta kaikki jäsenvaltiot tekisivät kaikkensa, jotta saataisiin nämä toiminnalliset ilmaliikenteen lohkot toimimaan. Ja toinen kolikon kääntöpuoli on tämä koko keskustelu näistä megarekoista. Meillä on erilainen näkemys, mutta megarekkojen hyödyllisyydestä on erilaisia mielipiteitä, mutta pahimmiltaan kysymys on se, että jos on strategia ja että koulutusstrategia halutaan muuttaa, sitä että tehdään seurattavalla tavalla muuttamalla lainsäädäntöä. Silloin parlamentissa voidaan käydä demokraattinen keskustelu, voimme vaihtaa mielipiteitä. Oma kantamme on ilmeisesti selvä, emme ole täysin tyytyväisiä nykytilanteeseen, mutta omituista, että samaa lainsäädäntöä tulkitaan eri tavoin, ja tämä on teidän ongelma ja myöskin komission ongelma. Haluaisin vain sanoa, että haluaisin vain liputtaa tämän asian, jos te teette muutosehdotuksen parin kuukauden aikana sisällä, joka taas muuttaa asioita, niin se luo hämminkiä, ja se ei ole hyvä. Nämä kommentit halusin esittää. Onnittelisin teitä omasta työstänne ja kiitos hyvästä yhteistyöstä. Toivottavasti tapaamme jälleen ja Euroopan myönteisellä neuvostolla. Ja maana teillä oli myönteinen vaikutus varmaan jäsenenä. Kiitos sitten Roa Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, että olette nyt paikalla. Ja kerroitte nyt siitä, mitä olette saaneet aikaan. Tämä nyt on sanottu, että Tanskan kaudella hyvin paljon asioita on saatu eteenpäin myöskin meidän kannaltamme. Ja aloitan siitä, mikä meille kaikkein tärkeintä. Eli parlamenttina me kaikissa ryhmissä tuemme tätä. Me aina emme ole samalla linjalla, mutta tuemme nyt näitä Euroopan laajuisia verkkoja ja myöskin tätä Connecting Europe-järjestelmää. Ja tehän sanoitte jo, että neuvostossa olette yrittäneet saada hyvät rahoituspuitteet tälle, näin te ilmaisitte asian. Mutta me tiedämme myöskin, että neuvostossa on tiettyjä jäsenvaltioita, jotka katsovat, että tämä on liikaa, 50 miljardia seuraavalle kaudelle. Kaikki etenee liian nopeasti. Ja pyytäisimme, että nyt kun neuvotteluita vielä käydään, niin teidän pitäisi tukea tätä. Eli että koko Eurooppa ja Euroopan sisämarkkinat voivat hyötyä tästä, mm, mikäli nämä varat voidaan tosiaankin käyttää hyödyllisesti. No, minulle myöskin on erittäin tärkeää tämä, nämä pilottihankeobligaatiot, jotta pilottihankkeista saadaan mahdollisimman menestyksekkäitä. Koska katson kuitenkin, että tällä tavalla voidaan osoittaa, että näillä käytetyillä valoilla vuoden 2013 loppuun mennessä me voimme saada aikaan vipuvaikutusta, eli 20 kertaa enemmän. Tämä voisi olla, tai kymmenenkin kertaa enemmän olisi jo hyvä. Ja jos tätä välinettä voidaan käyttää näiden 31 miljardin osalta, niin silloin meillä olisi paljon enemmän varoja käytössä ja silloin näitä asioita voitaisiin edistää paljon enemmän Euroopassa. Ja minä sanon aina, että tämä on meille kaikkein tärkein asia tällä parlamentissa tällä hetkellä, että tuemme komission ehdotusta, koska uskomme, että tällä tavalla kaikki Euroopassa hyötyvät tästä. Sitten digitaaliset ajopiirturit. No, pitäisi olla vähemmän byrokraattista taakkaa yrityksille, olemme tästä samaa mieltä. Ja olin hiukan ihmeissäni, Tällä hetkellä komissiohan vuonna 2009 komissio teki ehdotuksen liittyen byrokratian purkamiseen. Ja silloin todettiin, että 150 kilometriä olisi tämä raja-arvo. Ja tiedän, että neuvostossa on erilainen kanta ja myöskin parlamentissa on erilaisia näkemyksiä. Ja mehän katsomme, että järkevintä olisi, että pienet yritykset, jotka itse ajavat näitä ajoneuvoja saisivat vapautuksen tästä byrokratiasta. Eli meidän täytyy nyt katsoa, miten tämä sitten etenee ja millä tavalla tämä digitaalinen ajopiirturista voidaan ottaa käyttöön. Sitten lentokenttöpaketti, No täällä nyt on käynnistetty tiettyjä asioita. Niitä ei vielä ole saatu päätökseen tällä kaudella. Otitte kantaa kahteen alueen. Ja kun katsotaan lentoliikennettä, niin sen osalta on tärkeää sanoa, että tämä yhtenäinen Euroopan ilma-alue, se saattaa epäonnistua kaikki ovat tästä sanotaan, että me haluamme sitä, mutta en tiedä, miten te nyt tanskalaisena ministerinä, kuinka paljon te voitte vaikuttaa tähän asiaan. Mutta ainakin Saksassa ja Ranskassa tätä asiaa pitäisi edistää. Ja tämä voi epäonnistua siihen, että tämä on nyt ehkä Tanskalle vaikeaa edistää tätä asiaa, mutta tätä pitää nyt vielä korostaa. Eli meidän pitää tähän asiaan saada vielä parannuksia. No sitten tämä uudelleenlaatiminen rautatiepaketin osalta, se on hyvä. On hyvä, että asia edistetään, koska me katsomme, että meidän pitää eritellä näitä eri toimijoita. Se on järkevää rautatieasioiden osalta Euroopassa, mutta en puhu siitä nyt tämän enempää. Sitten nämä megarekat, no näillähän on paljon nimiä. Tästähän puhutaan ekolainereista, no sekin on vähän hullu nimi. Ehkä vihreät käyttävät jotain eri termiä tästä, niin tiedän kyllä. Eli meillä on erilaisia näkemyksiä tästä. Itse tulen Alasaksista ja siellähän mm, liikenneministeri on huomannut, että tietyillä alueilla tällaiset ekologiset, tämmöiset ratkaisut ovat ekologisesti ja taloudellisesti järkeviä. Eli on ihan hyvä, että tästä keskustellaan ja meidän täytyy katsoa, mikä tämä oikeudellinen status sitten on. Ja nimenomaan tämän vuoksi on harmillista, että nyt kun käydään keskustelua tästä komission kirjettä, niin meillä on oikeudellista epävarmuutta ja yritykset eivät tiedä, mikä on tilanne. Esimerkiksi Alasaksissa, saako sieltä ylittää rajan mennä Alankomaihin, ja sitten Schleswig-Holstein on myöskin tässä, ja sitten on Ruotsi, Tanska, eli täytyy katsoa, miten tämä tilanne etenee. Eli varmaankaan te että tähän pysty paljon vaikuttamaan, mutta meidän täytyy nyt komission kanssa nopeasti oikeudellisesti selvittää tätä tilannetta ja tietää, missä mennään. Sitten meriliikenne. Tästä te jo kerroitte. Ja sitten nämä kaksi runkoiset alukset ovat hyviä. Ne voivat parantaa meriturvallisuutta päästöjen osalta ja sitten myöskin onnettomuuksien osalta, työolosuhteet merimiesten osalta, niitä pitää myöskin parantaa ja myöskin merirosvouskysymyksiin pitää kiinnittää huomiota. Mitään kasvua ei saada alalla, mikäli nämä alat eivät ole riittävän houkuttelevia. Minä nyt esitän asian näin, ja siksi meidän täytyy todellakin miettiä, millä tavalla tilanne on kehittynyt ja mitä voidaan parantaa. Merirosvous sinänsä, no, mehän olemme järjestäneet komission kanssa konferenssi, joka mielestäni oli hyvä, ja olin mukana siellä. Ja mielestäni tämä on valtava ongelma, eli tämä merirosvuuden torjuminen, ja sen syihin pitää puuttua. Kyse ei ole pelkästään liikenteeseen liittyvä kysymys, vaan tämä liittyy myöskin kehityspolitiikkaan, ulkopolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan, mutta nimenomaan liikenteen, liikenteeseen tämä vaikuttaa ja siksi mielestäni on hyvä, että teidän kaudellanne on nyt tehty asioita ja tiedän, että tanskalaiset ovat sanoneet, että Saksan, Tanskan edustajat ovat rauhallista kansaa, mutta nyt meillä on sitten aseistettuja joukkoja näillä alueilla, koska jollain tavalla meidän täytyy nyt kuitenkin suojella näitä miehistöjä. Sitten EMSasta on tehty sopimus, ja siitä sanoisin sen verran, meidän on tulossa budjettineuvottelut, eli sen osalta meidän täytyy muistaa ympäristösuoja tämän merenkulkuviraston osalta, ja tämän viraston osalta on varmistettava, että siellä on riittävästi rahoitusta. Ja sitten lopuksi vielä yksi kysymys alueesta, josta ette puhuneet. En ole nyt varma, onko kollegane vastuussa tästä, eli integroitu meripolitiikka – se on aihe, joka kiinnostaa minua, koska olen sen osalta esittelijä. Ja me olemme saaneet hyväksynnän neuvostolta siitä, että tänä ja ensi vuonna 40 miljoonaa euroa saadaan käyttöön, ja olen kuullut, että neuvosto haluaa nyt leikata tätä summaa. Pitääkö tämä paikkansa? Oletteko tästä tietoinen? Kiitos. Kiitos, Rova Meissner. Ja sitten herra Kramer. Minäkin kiitän tietysti puheenjohtajavaltio Tanskaa Meillä on ollut tiiviit yhteydet. Emme nyt aina ole samoilla kannoilla, mutta te olette ottaneet tehtävänne vakavasti ja olette tehneet hyvää työtä. Ja tämä uudelleenlaatiminen oli vaikea tehtävä, mutta se on kuitenkin edennyt, vaikkakin tietyt ilmaisut olivat meille hiukan vieraita, mutta mehän kaikki tiedämme, että joka tapauksessa tämä työ on ollut hyvä ja haluaisin siitä nyt teitä kiittää. No sitten tämä suuri hanke, eli Euroopan laajuiset verkot ja sitten nämä muut siihen liittyvät asiat. Mielestäni neuvostosta nyt ja komissiossakin ei ole tehty riittävästi analyysiä. 30 vuoden ajan on haluttu luoda eurooppalainen rautatiealue ja viimeisen 30 vuoden aikana meillä oli varmasti enemmän varoja kuin seuraavan 30 vuoden aikana tulee olemaan. Ja muistan, että rahoit- edellisellä rahoituskaudella parlamentti halusi komissiolta 20 miljardia, mutta neuvosto painoi summan kahdeksaan miljardiin ja nyt käy uudelleen niin. Ja nyt ei ole analysoitu, miksi näin on, että nämä aukot, joita meillä on tällä, tässä järjestelmässä, ovat aina raja-alueilla. Eli meidän pitäisi nyt miettiä koko politiikan suuntaa. Liikaa su- panostetaan suuriin hankkeisiin ja Puola on osoittanut, siellähän sanottiin, että okei, okay, meillä on nyt rajoitettua rahoitusta saatavilla nämä korkean nopeuden pätkät ovat kiinnostavia. Ja nyt sitten 60 prosenttia annetaan rautateille ja 30 prosenttia sitten tieliikenteeseen. No Puola on ottanut tämän esille ja meidän täytyy liittää nämä kaikki Eurooppaan. Eli suurin hankkeeseen ei tarvita enää lisää rahoitusta. Tulee taas lisää tunneleita ja 30 vuoden kuluttua on jo on taas tunneleita, joita vieläkään on saatu päätökseen. Eli meillä on nyt Euroopan tasolla toimintaa ja meidän täytyy varmistaa, että nämä asiat toimivat. Ja tässä nyt on mielestäni paljon puutteita. Ja kysyisin, mitä mieltä olette siitä, jos sanotaan, että nämä rajat ylittävät osiot, siis ei nämä uudet hankkeet, vaan vanhat hankkeet, jotka tuhottiin sodan aikana ja sodan jälkeen. Eli jos niitä edistetään 60-70 prosentilla tai 80 prosentilla, niin silloin näille jäsenvaltioille äh, tämä olisi mielenkiintoista saada eurooppalaisia varoja tähän. Mutta tähän mennessä olen nähnyt saksalaisesta kokemuksesta Nürnbergin hanke. Se ei liity millään tavalla Eurooppaan, mutta Euroopalta on saatu yksi miljardi siihen. Stuttgart Ulm, Stuttgart 21, se ei liity millään tavalla Eurooppaan, mutta siihenkin on saatu yli miljardi EUlta tukea. Ja sitten nämä rajat ylittävät osiot, esimerkiksi Berliini, Bresnau, 150 kilometriä pitäisi vielä sähköistää. Siellä ei tapahdu mitään. Tanskalainen ministeri puhui myöskin siitä, että tietysti Kööpenhaminan yhteyksiä voidaan parantaa Etelä-Saksasta. Ja jos tämä köping ketsä pätkä myöskin otetaan mukaan tähän, ja sitäkin pitäisi vahvistaa, niin silloin voitaisiin edetä. Mutta kymmenen vuotta tähän on kulunut, ja tehän tiedätte, että Saksassa ei ole minkäänlaista suunnitelmaa seuraavan 20 vuoden osalta, edistää näitä asioita. Eli me tarvitsemme kumpaakin, ja miksi tällaiset asiat eivät etene? Miksi pieni, pienet hankkeet kestävät aina niin kauan? Ja neuvostossa pitäisi vähän miettiä tätä, koska me emme halua edistää mitään rakennusmafiaa tai rakennuslobbareita, vaan me haluamme edistää liikennepoliittisia prioriteetteja, ja ne ovat vähän erilaisia kuin rakennusprioriteetit. Mutta näissä suurissa hankkeissa on aika vähän työpaikkoja. Meidän täytyy myöskin törjyä työllisyyttä, ei pelkästään Etelä-Euroopassa, siellähän nuorisotyöttömyys Espanjassa esimerkiksi on 50 prosenttia. Eli meidän täytyy miettiä myöskin, ei pelkästään tehokkuutta, vaan myöskin sitä, millä tavalla voidaan luoda enemmän työpaikkoja. Sitten tämä uudelleenlaatiminen. Tämä kompromissi on nyt tehty ja tietysti halusimme nyt valtioille ja puolen osalta poikkeuksen No, tänä aamuna tästä jo päätettiin. Eli nyt esittäisin kysymyksen. Puolelliset sanovat, että me joka tapauksessa vastustamme uuden laatimista riippumatta siitä, meneekö tämä poikkeus läpi vai ei. Ja nyt tänään sitten Puola on tehnyt aloitteen ja yrittää löytää toisenlaisen kompromissin tämän yhden reitin osalta. Onko tämän osalta tapahtunut jotain? No, te ette ehkä, niin, te ette tiedä, koska te olitte täällä. Selvä. No, sitten ajopiirturit. No, meillä oli vanha sääntelyä. Siinä oli paljon byrokratiaa, kaikki tietävät sen, sitä täytyy nyt purkaa. Byrokratia estää tiettyjä mahdollisuuksia. On sitten 100 kilometriä, 150 kilometriä, 250 kilometriä. Eli meillä on tällaisia sääntöjä, jotka ovat erilaisia, se ei nyt olekaan hyvä. Sitten tämä Monsa Tracks tuli jo esille, siitä ollaan eri kantoja. Mutta siitä ette puhuneet mitään turvallisuudesta. Sanoitte, että tieturvallisuus on tärkeää, mutta sitten täytyy katsoa, miten nämä kustannukset vaikuttavat infrastruktuureihin riippumatta nyt tästä sisällöstä. Mielestäni ei voi olla niin, että komissio toteaa, että hän muuttaa tulkintaa, koska kaksi vuotta sitten hänellä oli sama kanta kuin minulle, eli rajat, rajoja ei saa ylittää. Niin siis vuosi sitten hän vielä toisti sen. Ja kukaan ei nyt tiedä, miksi hän yhtäkkiä on muuttanut mielipidettään. Ja miten hän katsoo, että lakia voitaisiin muuttaa kirjeellä – Komissiohan on lainsäädännön al- alullepanija, mutta ei lainsäätäjä. Ajatelkaa nyt, jos Euroopan parlamentin puhemies Schulz yhtäkkiä kirjoittaisi kirjeen ja sanoisi, että tämä mun chat reitti ei enää saa käyttää, tämä on eurooppalainen laki, tämä on nyt kirjattu näin, ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. No mitä kuvittelette, että silloin tapahtuisi? Ja neuvoston puheenjohtajana myöskin teidän on tehtävänne on suojella perussopimuksia eikä rikkoa niitä riippumatta siitä, millaisia kantoja meillä täällä on. Ja me olemme kaikki samaa mieltä, yksimielisiä siitä, että lakeja muutetaan normaalilla menettelyllä ja neuvoston ja parlamentin pitää siinä olla mukana. Ja tehän olitte aikaisemmin myöskin parlamentissa. Mitä te kuvittelette parlamentti oli sanonut, jos neuvosto oli sanonut, että minusta on ihan sama, mitä mieltä te olette, me teemme kuitenkin näin. Ja parlamenttihan on aina ensimmäinen valittu elin. Mekin olemme osa lainsäätäjiä täällä Euroopan tasolla. Ja mielestäni tämä menettely no tämä nyt vähän leviää käsiin ja tämä ei meille käy. Junahallintajärjestelmä. No tästä nyt yhteisymmärryspöytäkirja. Haluaisin vain tästä sanoa kollegoille, jotka eivät olleet paikalle, että tämä hallintajärjestelmä tietysti liittyy junaturvallisuusjärjestelmään ja Yhdysvallathan on meille hyvä esimerkki. Siellähän 40 prosenttia on jo tässä tämän piirissä Euroopassa vain 17. Ja sitten professori myöskin sanoi, että, että 20-25 prosenttia energiaa kulutuksesta voidaan vähentää, koska nämä, siellä on sähköiset jarrut ja kaikkea muuta, muita etuja. Ja sitten kun ajatellaan näitä sähköisiä jarruja ja niitä, mitä me voidaan käyttää, niin tällä tavalla voidaan myöskin vähentää melua 10 desibelillä. Eli pelkästään nämä kaksi asiaa ja tästähän tähän liittyy nyt rautateiden tulevaisuus, energiakulutuksen ja muuten. Eli nämä tukevat tätä asiaa. Ja toivottavasti edistää tätä asiaa, eli että saamme sääntelyä, yhtenäiset säännöt ja hoidatte tämän asian kuntoon niin, että meillä on 4000 kilometriä nyt rautatiepätkiä, joilla tätä asiaa voidaan toteuttaa. Sitten tämä lentoliikennepaketti, no siinä ei ole vielä niin pitkällä. No, mielestäni komission kannalta ei voida sanoa, että me haluamme nyt päättää, kannattaako näiden yritysten toimintaa rajoittaa vai ei. Se on meidänkin mielestämme mennyt vähän liian pitkälle. Frankfurtan mainilla on nyt tämä yölentokielto, ja mitä mietitään myöskin muualla Euroopassa. En nyt voi kuvitella, että näin toimitaan Euroopassa, enkä usko, että komissio näin voisi toimia. Eli nyt ei pidä mennä merta kalaa. Mutta te ette puhuneet ollenkaan päästökauppajärjestelmästä lentoliikenteessä. Se nyt ei kuulu varsinaisesti teille, tiedän sen, mutta olisi kuitenkin tarpeellista, kun ajatellaan Yhdysvaltojen ja Kiinan vastustusta, niin olen kuullut, että he vastustavat tätä siksi, ei nyt pelkästään lentoliikenteen takia, vaan siksi, että se vaikuttaa sitten myöskin meriliikenteeseen. Ja sitten toinen asia, sitten Saksan liikenneministeri Hamzauer, teidän kolleganne Saksasta, sanoi, että kiinalaiset ovat tähän liittäneet näitä Airbus-tilauksia. Se oli pieni uhkaus, mutta komissio pysyi tiukkana ja tähän asiaan nyt palattu ja asia nyt on hoidettu. No mikä nyt on neuvoston kanta? Katsotteko samalla tavalla kuin komissio, että tämä on nyt toteutettava ja tämän, tästähän tuomioistuinkin tehnyt jo päätöksen, jossa mielestäni se on mielenkiintoista. Sitten nämä kaksirunkoiset alukset. Se on ihan ok. Ja myöskin nämä sosiaaliset ehdot täytyy ottaa mukaan, se on hyvä. No olen nyt puhunut jo riittävästi, riittävän pitkään ja haluan kiittää vielä yhteistyöstä ja toivottavasti, että jatkatte saman linjan. Kiitos, herra Kramer. Sitten Masner, hän on unohtanut sanoa jotakin, mutta annan 30 sekuntia. En tarvitse siis niin paljon aikaa. Haluaisin vain kiittää. Mehän kävimme valiokuntamatkalla ja tapasimme teidät siellä ja meillä oli hyvä keskustelu ja oli hienoa, että olitte siellä paikalla ja otitte kantaa näihin asioihin. Nämä ovat teille erittäin tärkeitä hankkeita eurooppalaisten verkkojen osalta. Kiitos. Kiitos sitten herra Tiille. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää Tanskaa puheenjohtajavaltiona ja teitä, herra ministeri, siitä, mitä olette saavuttaneet kuljetussektorilla puheenjohtajakaudellanne. Erityisesti edistytte merkittävästi tenteen äh, suuntaviivojen laatimisessa. Se on erittäin tärkeää, samoin kuin tämä rahoitusväline. Eurooppa tarvitsee uudet puitteet kulutusverkostojen kehittämiseksi. Ja on ai, oikein hyvä, että meillä on CEF-rahoitusväline Euroopan yhdistämiseksi. Rahoitusvälinettä tarvitaan, koska rahennus keinojen paletti on supistunut ihan minimiin. Mutta välineen pitäisi olla tehokas, mutta onnistuuko se? Jo, jäsenvaltiolla ei yksinkertaisesti ole rahaa kuljetusinfrastruktuuriin. jos 10 miljoona, miljardia euroa menee rakennerahastosta Connecting Europe Facilityin, niin ja sen lisäksi yhteenrahoitusosuus on 30 prosenttia kuljetuskäytäviä varten, niin tuo ei riitä vielä saamaan kaikkia jäsenvaltioita mukaan. Tuo ongelma meidän on ratkaistava. Maat, jotka painavat päälle EU-budjetin pienentämiseksi, joskus puhuvat suuremmasta poliittisesta yhtenäisyydestä verotuksen alueella, mutta tässä on ristiriita. Jos poliittinen unioni Euroopan alueella saadaan aikaan, niin sitten tarvitaan myöskin isompaa budjettia, jota autetaan Euroopan periferisiä maita, joiden tilanne on kulutusbudjetin suhteen erittäin huono. Ja sitten merenkulkuun ja merirosvauteen liittyen ryhmämme on työskennellyt voimakkaasti tällä alueella. Kiitämme teitä saavutuksistanne. Tämä koskee merenkulkijoiden koulutusta ja äh, rautatieliikenteen uudelleen laatiminen on ollut hankalaa. Mutta tuo mainittu puheenjohtajamaan lähettävä kirje Jos me haluamme, että lainsäädännöllä edistetään kilpailua yritysten välillä, niin silloin me olemme oikeilla, oikeilla jäljellä, mutta jos taas kolmannet maat pääsevät tällä mukaan, niin se on sitten eri juttu kokonaan. On eri asia, puhutaankin puolalaisista tai Itämeren yhteyksistä. nehän olivat sellaisia, että ne menivät sieltä ää, Neuvostoliiton läpi Pohjois-Korean asti. Me tarvitsemme niihin liittyvän poikkeuksen. Parlamentti taas hyväksyi kompromissin. Itämeren säätelyviranomaisilla täytyy olla mahdollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin kolmansien maiden äh, liikenteenharjoittajien suhteen. Tämä on meidän maallemme niin tärkeää, että meillä on pakko olla tällaisia pykäliä lainsäädännössä. Se, mitä Rova Meissner muiden muassa sanoi, tarkoittaa, että te sen enempää kuin me e- emme voi tehdä yksin päätöksiä Single European Sky suhteen, mutta mistä päätökset tulevat sitten? Madame Foster. Sitten Rova Foster. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin Tanskalle puheenjohtajamaana. Muutama lisää kohta, jotka halusin mainita ryhmänni nimissä. Te puhuit, sanoitte, että meriliikenneministeri ei pääse paikalle ja puhuitte ETSstä, jota nyt siirretään äh, merisektorille ja me pyydämme, että tässä hieman ajateltaisiin enemmän kuin mitä ETSn kohdalla äh, tapahtui ilmailuasioissa olisi hyödyllistä, jos se taho, joka tätä käsittelee, varmistaisi sen, että kolmas, kolmannet maatkin ovat mukana ja kaikki istuisivat saman pöydän äärellä ja miettisivät, miten tässä kannattaisi mennä eteenpäin. Vihreiden kollega jo puhui siitä, missä ETS tässä hetkellä ollaan. No, sehän on täysin sekatilassa. Eli en siitä puhu sen enempää, mutta mutta olen samaa mieltä sitä, mitä piratismista sanottiin. On erittäin hyvä, että tähän merirosvousongelmaan on puututtu. Yksi asia ajopiirtureihin liittyen. Minun mielestäni tämä ei ole mikään eh, suorasukainen asia, koska jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Ja tarkoituksena kuitenkin on varmaankin saada aikaan järjestelmä, joka toimii hyvin joita kaikki voisivat tukea, mutta ainakin mitä yksityiskohtiin tulee ja niihin ajatuksiin, joita on esitetty siitä, miten tämä voisi toimia, niin näyttäisi siltä, että joillakin jäsenvaltioilla on jo erittäin hyvät ajopiirturit käytössä, eli ei näissä maissa mitään muutoksia tarvitse, eli ei harmonisointi ole tässä välttämättä oikea tie. Sitten infrastruktuuriasiasta ja Galileosta. Olen iloinen, että otitte tämän esille, koska on hyvin tärkeää, että infrastruktuurit saadaan aikaiseksi ja että ja tässä jatketaan. No totta kai ne ovat kalliita, mutta jäsenvaltiot kerrankin saavat äh, rahallensa vastin, että jos me haluamme mennä eteenpäin tässä teknologisesti kehittymässä, kehittymässä maailmassa. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, no minä olen tässä valiokunnassa esittelijänä ja olen myöskin laatimassa mietintöä globaalista navigaatiojärjestelmästä meidän täytyy saada jäsenvaltiot viemään yhtenäisen ilmatilan asiaa ja tämä FAB-asia, eli ilmalohkokysymys. Tässä on menty eteenpäin, mutta muu Euroopan unioni on ottamassa takapakkia. Eli jos me haluamme puuttua ruuhkakysymyksiin ja saada soljuvan ilmaliikenteen aikaan, niin silloin tässä on nimenomaan hallinnollista kysymys, eikä näitä kululeikkauksia tule sitten siirtää kuluttajien maksettavaksi. Eli meidän täytyy painostaa tässä asiassa edelleen. Olen erityisen iloinen yhdestä positiivisimmista asioista kun päästiin matkustajarekisteritiedoista yhteisymmärrykseen. Keskustelu täysistunnossa oli mielenkiintoista, osallistuin siihen itsekin. Siihenhän meni vain kymmenen vuotta, mutta te tässä PNR-kysymyksessä onnistuitte hyvin. Mutta lentokenttien turvallisuus, tämä vaivaa meitä parlamentissa. Ei sen takia, että meillä olisi jollakin tavalla pehmeä asenne, vaan tässä on kysymys tästä teknologiasta, jota käytetään, koska käytetään teknologioita, jotka saattavat olla terveydelle vaarallisia ja on vaihtoehtoisiakin teknologioita olemassa, eikä tarvitse tietää, ei tarvitse sanoa jäsenvaltioille, mitä teknologiaa niiden täytyy käyttää, vaan meidän täytyy tarkastella tätä kansanterveyden näkökulmasta, vaikkakin me tiedämme, että tiedemiehetkin ovat perustavalaatua olevalla tavalla eri mieltä meidän kanssamme tässä asiassa. Yleisesti ottaen minun mielestäni tässä kuuluu iso kiitos Tanskalle puheenjohtajamaana siviiliilvailussa kyproslaiset ovat olleet hyvin aktiivisia. He ovat olleet kuuntelemassa näitä keskusteluja, eli tähän ei suuria muutoksia tarvitse tehdä. Pikkumuutoksia, että tästä tulee läpinäkyvämpää, mutta yleisesti ottaen ne on ollut erittäin hyvä. Suurkiitokset siitä. Foster. Kiitos, Roa Foster. Sitten kuun. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajavaltiota Tanskaa. Suurin ongelma oli varmaan tämän uuden laatimisen toteuttaminen, mutta tästä nyt on jo kommentoitu. Saksa nyt ei ole mikään suuri rautatievaltio, mutta se on merenkävijä valtio. Ja itse asun lähellä Itämerta. Ja myöskin konkreettisesti meidän täytyy miettiä, miten liikennepoliittisesti merialueella toimitaan esimerkkinä. Tämä on hyvin kiireellistä, että meriturvallisuutta parannetaan. Laivojen henkilöstön koulutusta on parannettava. Meillä on nyt Galileo-satelliittivalvontajärjestelmiä meriturvallisuuden parantamiseksi kehitteillä. Ja sitten meidän täytyy pohtia esimerkiksi Itämeren tieltä. Siellähän on paljon laivoja, eniten laivaliikennettä tällä planeetalla. Ja sitten Hike on esittelijä näiden kaksirunkoisten tankkerien osalta. Ja jos katsotaan, kuinka paljon öljyä liikutellaan näillä reiteillä ja kuinka paljon riskejä ja vaaroja näihin kuljetuksiin liittyy, niin on hyvin kiireellistä, että edetään konkreettisesti asiassa näiden kaksirunkoisten alusten osalta. Ja Venäjä kuljettaa miljoonia tonneja öljyä Itämerellä Petrogorskista kaikkialle maailmaan. Ja vetoaisin nyt siihen, että myöskin puheenjohtajakauden jälkeen pidetään huolta siitä, että nämä yhteiset aloitteet myöskin toteutetaan käytännössä. Ja sitten nämä valvonta-alueet, tästä nyt on jo puhuttu, 2015 tulee rajoituksia, 0,1 prosenttia rikkiä saa enää olla käytössä. Miten te näette mahdollisuudet toteuttaa tämä käytännössä ilman, että tapahtuu mitään kilpailuvääristymiä. Tästä on paljon keskusteltu tässä liikennevaliokunnassa ja myöskin teidän puheenjohtajakaudellanne tästä on puhuttu, mutta kiitoksia vielä kerran kaiken kaikkiaan tästä menestyksekkäästä toiminnasta. Kiitoksia. Merci, monsieur je pense qu'il y a plus... Kiitos. Nyt ei enää ole puheenvuoropyyntöjä, eli hyvä herra ministeri, olette nyt kuunnelleet parlamentin jäsenen, jäsenten tutkimuksia liikennevaliokunnassa. He toivat julki tässä huolenaiheita. He olivat aika lailla samaa mieltä näistä asioista. Ja he myöskin antoivat vahvaa kiitosta niistä toimista, joihin Tanska puheenjohtajaa on ryhtynyt aika arkaluontoisellakin hetkellä, ei ainoastaan liikenneasiassa, vaan myöskin muissa asioissa. Eli tämä, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, on hyvin tärkeää. Kaikki jäsenet toivat huolensa julki liittyen verkkojen Eurooppa-välineeseen ja on annettu kiitosta siitä, mitä jo on liikenneasioissa tehty, esimerkiksi rautatien uudelleen laadinnassa. Ja myöskin he puolustivat näitä maantieasioita. Eli hyvä herra ministeri, annan puheenvuoron nyt teille, jotta voitte vastata kysymyksiin ja vetää johtopäätöksenne. Äh, kiitoksia tuosta. Ja kiitokset ystävällisistä sanoista. Kiitos myös niistä, jotka on kohdistettu kollega Sonille ja välitän ne eteenpäin. Tässä on, tässä on kaikenlaista kiinnostavaa sanottu. Ja siihen pitäisi syventyä ja silloin aika oikein riittäisi. Joten vastaan johonkin yleisempään kysymykseen, jotka on tullut esille. Ensiksi kiitokset tuesta. TENille ja CFlle. Mehän me emme ole vielä ihan valmiita vielä tässä. Tramivaliokunnan vaikutus, vaikutus tulee olemaan suuri. Minä olen pyrkinyt siihen, että meillä on kuljetusministeriön keskuudessa yleinen lä- yhtenäinen lähestymistapa. Se perustuu kahteen näkemykseen. Yhteen Yksi on se, että minusta on ratkaiseva, että kuljetusministerit osoittavat suuntaa, minne nämä uudet kuljetuskäytävät suuntautuvat, kun me tavaroita ja ihmisiä kuljetamme Euroopassa. Ja jos me emme kykene omaa skeemaa laatimaan, jos me kykene osoittamaan, että missä eurooppalainen lisäarvo sijaitsee, parantaessamme kuljetuksen mahdollisuuksia. Jos kuljetusministerit eivät pysty tähän vastaamaan, niin sitten emme voi kääntyä valtiovarainministeriön puoleen pyytämään rahaa. Jos rahaa haluaa, täytyy vastata kysymykseen, mihin rahaa käytetään mistä syystä olen sitä mieltä, että kun meillä on yhteinen kanta Tenin ja Sefin suhteen, yhteinen kanta, me olemme tehneet työmme ja suhtaudun luottavaisesti, että Euroopan parlamentti käyvät tähän laajempaan keskusteluun ja näemme sitten, mitä harjoituksia täällä on talouteen 2014-2020, mutta olen tyytyväinen, että ää, kulutusministerit ovat tehneet valmistelutyönsä. Sama voidaan sanoa myös tästä ilmaliikennepaketista. Sekin tulee tänne valiokuntaan ja me käytämme kovasti aikaa siihen, että veisimme eteenpäin että sitä työtä, jossa me näimme mahdollisuuden yhteiseen kantaan. Ja se oli maahuolinta ja melu. Me, Tanskan aikana saaneet lopputuloksia. Aika ei riittänyt. Se jää Kyprokselle. Se jatkaa työtä. Mutta olen iloinen, että me saimme, saimme nämä kolme päätöstä. Ja jatkotyö parlamentissa voi myös jatkua. Olen iloinen, että onnistumme tässä. Ja Single Skyn suhteen minä sanoisin, että muistan hyvän, hyvin, kun Tanskan puheenjohtajakausi esitteli toimintansa, niin monet RAN-valiokunnan jäsenet kysyvät Single skaista, yhtenäisestä ilmanliikenteestä. Kuten Roman maisteri kysyi, että miksi ei ole paljon saatu aikaa. Meillä ei ollut mitään ehdotusta, jonka parissa työskennellä, mutta periaatteessa oli samaa mieltä, että tämä pitää ottaa vakavasti ja me auttaamme, jos Kyproksen puheenjohtajakaudella on mahdollisuus tähän. Ja sitten nämä mega kuorma En uppoudu tähän keskusteluun jota käydään valiokunnan ja komission kanssa, mitä lainsäädäntö tehdään. Yksi asia, on, johon minulla on kanta, Tanskan kokemus siitä, mitä olemme tehneet. Olemme käyttäneet energiaa tähän aiheeseen viimeisen kahden kolmen vuoden aikana. Ja kun olet neuvottelemassa, vaan kokea, että me, me haluamme ympäristöhyötyä ja taloushyötyä. Ja tämä kysymykseen lainsäädäntöä vai ei, siihen ottaa kantaa. Minä olen sitä mieltä, että tästä täytyy olla taloudelliset perusteet. Sitten oli yksittäisiä kysymyksiä, johon pitää yrittää vastata. Ja Grossille sanoisi, että mä keskustelin tästä sosiaalista polkumyynnistä kulutuksen alueella. Koen, että tämä alkaa fokusoitua enemmän ja se ihmiset ovat yhä huolestuneempia. Tästä keskustellaan paljon Tanskassa. Ymmärrän Grossin, että tämä on yksi alue, jossa meidän vastuullisena poliitikkoina meidän täytyy myös keskittyä siihen lähivuosina. Rova Meissnerille sanoisin, että tämä integroitu meripolitiikka, mitä voisi lisätä, se kuuluu ympäristöministerille. En voi vastata siihen enempää. Ja voisimme myös kuitata tämän, tämän Feimen vierailun suhteen. Meistä oli hienoa tavata ää, Tran-valiokuntaa siellä kentällä. Se oli hyvä vierailu. Herra Kramerille sanoisin, ää, näitä analyysejä pyydetään. Niitä pitää tehdä lisää. Olen samaa mieltä, että usein sitä kokee, että rajat projektit ja pienet projektit eivät saa sitä huomiota, jota ansaitsevat mutta ne voisivat antaa paljon eurooppalaista lisäarvoa. Ja kiinnostava kysymys, jonka herra Kramer nostitte. Me voisimme yhdessä vähän jatkaa tämän parissa ja vähän tarkastella sitä. Useimmat puhuivat, Rova Fosterkin puhui ää, ympäristömaksuista ää, Yhdysvaltojen ja Euroopan kesken. Olemme saaneet vain lyhyen suuntaan tämän keskustelun kuljetusministerin kesken, mutta ympäristöministeri ja Helgaard, me ollaan voimakkaasti mukana, mutta tämä, tässä on tietysti kuljetusaspektiinsa, mutta tämä keskustelu jatkuu muualla. Rava Faster puhui myös jostakin, muun muassa Galileosta. Olen samaa mieltä kysymyksestä ja olen samaa mieltä Rava Fasterin kanssa – meidän täytyy työskennellä lisää aiheen parissa. Rova Foster viittasi siihen, että Tanskahan ruotsalainen yhteistyö toimii hyvin. Ja meidän sen pitäisi käyttää tätä muidenkin Pohjoismaiden kanssa ilmailualueella. Ja sitten tämä matkustajaluottelukysymys. Oikeusministerit kollegani käsittelee sitä. Laitan terveet sinne. En ole puhunut yksityiskohtaisesti niistä monista kysymyksistä, joita on esitetty, mutta minun täytyy vähän sitten vastata sitten niihin. Haluaisin kiittää tästä keskustelusta täällä. Merci beaucoup, monsieur. Suur kiitokset ministerille siitä, että tulitte paikalle ja myöskin kiitokset siitä työstä, mitä olette tehneet. No niin, kokous päättyy ja me jatkamme kello